I know that we are competing with Mr. Van Rompuy and Mr. Barroso and... Uh, Tässä kyllä kilpaillaan nyt Van Rompuyn ja Barroson ja muiden kanssa, mutta minun mielestäni meidän tulisi aloittaa kokouksemme. Ja olettaa, että muut kollegat tulevat paikalle myöhemmin. Haluan toivottaa että kaikki täällä olevat tervetulleeksi kuulemistilaisuuteen, jossa käsitellään kohesiopolitiikka Eurooppa 2020 strategiaa. keskustelemme tutkimuksesta, joka on tehty yliopistossa. Ja toinen tutkimus on komission tilaama. Se esitellään täällä regiopääosaston toimesta. Ja sen jälkeen kuuntelemme myös asiantuntijoita Aloitan siis Hamzasta, Kristin Hamzasta. Hän esittelee meille ensimmäisen tutkimuksen siitä, millä tavalla eurooppalaiset lippulaiva-aloitteet integroidaan kohesiopolitiikkaan. You hear me? Yeah, you need yes, okay. <laughs> Kuuletteko minua? Niin, kiitoksia kutsusta tänne tänään. Pyrin tekemään yhteenvedon erittäin laaja-alaisesta tutkimuksesta 10 minuuttiin, joten tämä on kovin pinnallista, mutta suhtaudun avoimesti kysymyksiin sitten jälkikäteen. Ensinnäkin haluan kertoa siitä, mitä itse asiassa tässä tutkimuksessa teimme. Ja saada teidät lukemaan sitä Kävimme läpi näitä lippulaiva-aloitteita ja sitä, millä tavalla niitä voidaan täytäntöönpanna ja miten ne liittyvät kohesiorahastoihin. Analysoimme siis alkuun näitä lippulaiva-aloitteita ja katsoimme, millä tavalla ne liittyivät koision rahastoihin sen rinnan tarkastelimme olemassa olevia ohjelmia ja sitä, millä tavalla ne ovat vaikuttaneet Lissabonin strategioihin. Tämän analyysin loppuvaiheessa meillä oli kaksi erilaista tulospakettia. Ensinnäkin teimme tienkartastot jokaiselle lippulevaloitteelle ja sitten esitimme suosituksia kaikille asianmukaiselle tasolle. Aloitan yhteenvedosta, koska pää johtopäätös tästä tutkimuksesta on se, että korvan merkitseminen Lissabonin strategiassa on johtanut temaattiseen suuntautumiseen ja korkeampiin arvoihin. Täytyy todeta, että Lissabonin strategia toimii pohjana tämänhetkiselle ohjelmoinnille Lisäksi Eurooppa 22 strategia seuraa tätä polkua oikeaan suuntaan. Ja kolmanneksi asetusehdotukset rahastoiksi suuntautuvat eurooppalaisen 2020 strategian mukaisesti. Johdonmukaisuutta kuitenkin edelleen puuttuu eri työvälineiden ja strategioiden ja asetusten välillä. Lisäksi rakenne- ja kohesiorahastot eivät suoranaisesti liity lippulaiva-aloitteisiin. Eurooppaisten ja kansallisten strategioiden välillä puuttuu myös mukautumista, mutta tässä ollaan nyt jo muuttumassa, koska meillä on kumppanuussopimuksia ja muutos on voimakasta tämän tutkimuksen jälkeen. Tässä puhutaan seitsemästä eri lippolaiva-aloitteesta, jotka löytyvät tuolta Eurooppa 2020 strategiasta. Ne ovat eri kehitysvaiheissa ja eri täytäntöönpanovaiheessa. vaiheessa. Kuitenkin kaikki seitsemän kohdistuvat näihin kolmeen tavoitteeseen, älykkääseen toimintaan, sisältävään ja kestävään toimintaan. Ja ensi analyysimme koski sitä, millä tavalla lippulaiva-aloitteet liittyvät kohesio- ja rakennerahastoihin. Ja tarkastelimme myös sitä, että lipulaiva aloitteet kovasti liittyvät seuraava, seura, selvästi sosiaalirahastoon, alukehitysrahastoon, maaseudun kehitysrahastoon ja kalastusrahastoon, mutta toisaalta ehdotus koisirakennudrahastoksiin ei ole yhtä intensiivisesti mukana. Se merkitsee sitä, että esimerkiksi EAKR asetuksessa ei mainita lippulaivoja lainkaan, eikä myöskään sosiaalirahastossa. Anteeksi, siinä mainitaan kolme niitä. Youth on the Move, Skills and Jobs ja Poverty ovat nämä ohjelmat nuorisoliikkeellä. liikkeellä Taidot ja työpaikat ja köyhyys siis. Jos taas toisaalta tarkastellaan näitä viittä eri rahastoa välineinä lippulaivojen täytäntöönpanoon, niin se mitä tässä on tehty ensi, eri väreillä on esitelty äh, voimakkuus. Se merkitsee sitä, että kyseessä on erittäin voimakas väline, Eli esimerkiksi nimenomaisesti EAKR mainitaan vaikkapa tuossa digitaalisessa agendassa, jossa on valempi väri. Sitä ei ole erityisesti mainittu, mutta EAKR liittyy vaikkapa Youth on the Move-aloitteeseen ja sitä voidaan sen kautta toteuttaa. Erittäin vaalea väri merkitsee sitä, että se on epäsuoraa sitä ei ole mainittu lippulevaa asetuksessa, mutta se on kuitenkin relevantti. Tämä on ehkä hyvin monimutkainen taulukko, mutta se kuitenkin kertoo siitä, että suhteet näiden eri lippulaiva-aloitteiden välillä viittaavat näihin viiteen eri rahaston toisaalta. Niitä ei suoraan täytäntöönpana kohesio rakenrahastossa. Koko analyysipaketin avulla loimme moniulotteisia tiekartastoja, jotka muodostuvat kolmesta tasosta, jossa lippuleva-aloitteita voidaan täytäntöönpanna Euroopassa, toiseksi jäsenvaltiossa ja kolmanneksi alue- alueellisesti ja paikallisesti. Toinen ulottuvuus koskee tuota aikarajaa. Lyhyt sellainen on seuraavan 1 kahden vuoden ajalla, seuraavan keskipitkä ja sitten pitkä aikaväli vuonna 2020 jälkeen. Olemme ottaneet esille neljään erityyppistä tointa. A-tyyppi, strategiat ja politiikat, B, ohjelmat ja välineet, C, pilottitoimet ja D laajalaisesti täytäntöönpano. Jos nämä kolme ulottuvuutta yhdistetään, saadaan aikaiseksi tiekartasto, joka löytyy tästä tutkimuksestamme. En voi selittää sitä yksityiskohtaisesti, koska meillä ei ole siihen riittävästi aikaa. Siitä huolimatta jokaisen lippulaivan aloitteen kohdalla on luotu tiekartastoja, jossa kohesiorakennerahastoja voidaan käyttää, kerrotaan millä tasolla, minkä tyyppinen toiminta ja millä aikavälillä. Aion nyt esitellä teille yksinkertaistetun mallin siitä, mikä ero on näiden lippulaiva välillä. Esimerkiksi innovaatiounioni näette, että siinä on kysymys erittäin lyhyen aikavälin toiminnasta näissä punaisissa riveissä. Vihreät ovat pitkän aikavälin toimintaa ja keskipitkällä aikavälillä, keskipitkän aikavälillä kuvaavat nuo siniset palkit. Näette tässä innovaatiounionissa, että siellä on paljon erilaisia toimia, jotka keskittyvät EU-tason toisaalta taas taidot ja työpaikat aloite on kovin jäsenvaltiosuuntautunut tehtävä, jossa jäsenvaltiotasolla voidaan tehdä paljon erilaisia asioita, erityisesti rakenne- ja kohesiorahaston puitteissa. Nämä osoittavat yksinkertaistetusti, millä tavalla tiekartastot suunnitellaan ja mitä näistä suunnitelmista voidaan nähdä. Lopuksi tässä on sitten kolme kalvoa siitä, mitkä meidän suosituksemme ovat hyvin yksinkertaistetusti jälleen ensinnäkin. Jos tiekartastoja luodaan, niin aluekohesio täytyisi huomioida. Se on erittäin tärkeää, koska ei ole mahdollista täytäntöön panna innovaatiounionia samalla vauhdilla ja syvyydellä Alankomaissa, Puolassa ja Romaniassa – alueellisia eroja on kohesion suhteen. Ja nämä nyt olivat aivan vain sattumanvaraisia maaesimerkkejä. Haluan vain sanoa, että maiden välillä on eroja. Toiseksi CSF-rahastojen ja lippulevaloitteiden välinen yhteenkuuluvuus ei ole huomioitu riittävästi tämänhetkisissä ehdotuksissa. Ja kolmanneksi. Tämänhetkisen jakson aiheuttama aikaansaama oppiminen ei ole hyödyttänyt tulevaa jaksoa. Ja siitä syystä valitettavasti tämä ei edesauta parempaa täytäntöönpanoa tässä erittäin hienostuneessa järjestelmässä, jossa yhtäältä on lippulaiva-aloitteita ja toisaalta kohesio- rakennerahastoja. No, mitä suosituksia sitten nimenomaan Euroopan parlamentille pitäisi antaa lippulaiva-aloitteiden täytäntöönpanossa? Me ehdotamme, ja tämä on vain ehdotuksemme, että Euroopan parlamentti varmistaisi kohesiopolitiikan ja lippulaiva-aloitteiden välisen rinnastamisen ja kun lippulaiva-aloitteita täytäntöönpannaan, se valvoisi prosessia. Esimerkiksi niin, että sillä olisi työryhmistä temaattisia panostuksia asiaan. Alue- ja paikallistasolla sitten tapahtuu kovin paljon tämänhetkinen valmistelutyö on jo alkanut. Siinä on tehty sellaisia asioita, joita ei aloitettu vielä silloin, kun tutkimus kehit- tutkimusta kehitettiin. Paikallistasolla pitäisi tarkastella sitä, millä tavalla lipulevaloitteita voidaan täytäntöön panna erityisesti aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston puitteissa. Toinen kysymys koskee sitä, että jäsenvaltiotasolla Meillä tulisi olla erityisiä alueellisia sopimuksia alueiden paikallistason jäsenvaltioiden välillä, koska alueen paikallisviranomaiset useinkaan eivät ole yhteydessä suoraan eurooppalaisten välineiden ja strategioiden kanssa samalla tavalla kuin me niitä täällä kehittelemme EU:ssa. Ja lopuksi vielä Tietotaidon siirtäminen. Sen tulisi myös tapahtua näiden lippulaiva-aloitteiden puitteissa. No niin, taisin pysyä ajassa. Kiitoksia kovasti. Minun täytyy lähteä aikaisemmin, jos on kysyttävää, niin voin vastata kysymyksiin nyt, jos se teille sopii. Puheenjohtaja. En tiedä, onko tässä kollegoille välittömästi kysymyksiä pelkään pahoin, että kysymykset tulevat sitten vasta myöhemmin, kuin lähdette. Kiitoksia siis. teille tästä esityksestä. Jan Olbrechtilla oli kysymys. Good question to you. Filosofinen kysymys teille. Mikä tässä on mielenkiintoista? Ehkäpä se meni ohi. Suhde Lissabonin strategiaan. Tämä on tapaustutkimusanalyysi, Lissabonin strategian onnistumiset ja epäonnistumiset. Itse asiassa filosofinen kysymys siis on se, että mitä tässä nyt yritetään tehdä? On luoda uudelleen lippulaivojen laatioiden ajattelutapaa. Yritetään löytää perustelu, että silloin kun he kirjoittivat lippulaivoja, he ajattelivat välineitä. Minulla ei ole tätä positiivista johtopäätöstä. En usko, että he ajattelivat välineitä. Joten mieluummin tämä on jälkikäteiskoe. Eli että he kirjoittivat lippulaivat ja otetaan nyt sitten ne, tehdään niistä operationaalisia. Kysymykseni on, että mikä on Lissabonin strategian onnistumisen suhde lippulaivavälineisiin. Tämä on kovin mielenkiintoista. Mikä on teidän johtopäätöksenne? Onko tässä siis ongelma metodeissa, että niiden Lissabonin strategian menetelmät, avoin koordinaatiomenetelmä oli epäonnistuminen? Kun metodi oli huono, niin kysymys on, että Onko nyt lippulaivoilla eri metodit vai ei? To ask, uh, answer the second question first. Um... Vastaan tämän toisen kysymyksen ensin. Johtopäätös näistä tapauskohtaisista tutkimuksista on se, että periaatteessa rakennerahastoja käytetään jäsenvaltioiden politiikkaa varten. Kaikki tietävät sen. Ja jossain jäsenvaltiossa strategiat eivät liity täydellisesti siihen, millä tavalla Euroopan unioni haluaisi asioiden toimivan. Ja loppujen lopuksi sitten ohjelmakauden aikana ohjelmoita on mukautettu suuntautumaan kohti Euroopan unionin strategiaa, koska on ajateltu, että, että emme siirry kohti Lissabonin strategiaa muuten kuin mukauttamalla. Ja sitten tuli kriisi ja kaikki taas muuttui kuitenkin jonkun verran mukautettiin niitä kohti Lissabonin strategia. Minun päätämäni on se, että Lissabonin strategia ja sen painottaminen on johtanut siihen, että on orientoiduttu yhden unionin strategiaa kohti. Ja se on tärkeää, sillä ennen nämä välineet vain otettiin silloin, kun niitä tarvittiin. Nyt toinen tärkeä asia on se, että alueella on kaikilla ihan yhden tekevä koko Lissabonin strategia. Ja hyvin monet näistä monimutkaista asioista ovat sellaisia, että emme ole niitä ymmärtäneet. Ja tietysti tässä on tiettyjä ongelmia ollut. Ja sitten ohjelmointikauden lopuksi raha kulutetaan ihan mihin hyvänsä sattuu. Näin tapahtuu nimenomaan Itävallassa, eli ei pelkästään jossain idässä. rahastojen välinen toiminta sitten aiemmat lippulaiva-aloitteet, niin eivät ne mielestäni huonoja ole. Ne ovat ikään kuin tällainen horisontaalinen yleiskatto kohti spesifistä tavoitetta, jossa käytetään kaikkia mahdollisia välineitä, jotta tuohon tavoitteeseen päästäisiin. Meillä on useita eri välineitä. Meillä on myös Horizon 2020. Tavoitteena on käyttää kaikkea tätä ja saada aikaiseksi jotain johdonmukaisuutta. Näinhän tehdään kumppanuussopimuksessa, tai ainakin siihen pyritään. Tässä on jo ilmaistu se, minkä tyyppisiä välineitä voidaan käyttää. Ja se on niin pinnallisesti ilmaistu, että siinä on vaikea sopeutua. Joissain tapauksessa nyt tiekartastoja on jo kehitetty. Esimerkiksi tässä äh, hyrketehokkuudessa. Nyt niiden avulla, kun niitä täytäntöönpannaan, voidaan tehdä jotain, voidaan hyödyntää varojen parempaa käyttöä ja saada aikaiseksi parempi yhteys tiekartastojen ja rahankäytön välillä. Uh, Puheenjohtaja, kiitoksia. Jos muita kommentteja ei ole, niin pyytäisin Mathieu Fichteria regiopääosastolta esittelemään toisen tutkimuksen, joka koskee kestävän ja älykkään kasvun yhdistämistä älykkään erikoistumisen avulla. Olkaapa hyvä. Good afternoon, ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää regivaliokuntaa siitä, että olen saanut mahdollisuuden esitellä tämän työn, jota olemme viime kuukausina tehneet ja jota ei ole vielä levityksessä. Mahtaako teknologia toimia? Kyllä se toimii. Seuraavan kymmenen minuutin aikana pyrin lyhyesti esittelemään tämän kertomuksen. Tämä on tällainen käytännön opas KR-hallinnoitsijoille sitten tulee nyt käsittelemään tämän työn puitteita kansallisesta ja alueellisesta tutkimuksen ja innovaation strategioista älykkään erikoistumisen edistämiseksi tulevassa sääntelyssä. Sitten menen yksityiskohtiin koskien tiettyjä tärkeimpiä suosituksia ja tärkeimpiä havaintoja tutkimuksessa ja kuinka alueiden olisi seuraavalla ohjelmointikaudella tähän suhtauduttava. Sitten tulen myös korostamaan jotenkin hyviä käytäntöjä, koska tämä on todella käytännön työksi tarkoitettu, perustuu käytännön esimerkkeille eri alueilta. Hyvin nopeasti nyt tästä asiasta komission ehdotuksessa tulevalle ohjelmakaudella meillä on tämä ex ante ehdollisuus koskien kansallisia ja alueellisia tutkimus- ja innovointistrategioita älykkästä rikostamista varten. Tähän liittyvät innovointiasiat, mutta se, mistä nyt on kyse tässä oppaassa, koskee sitä, kuinka alueet voivat hyödyntää rahoitusta, joka on kohdistettu innovaatioille kohesiopolitiikan puitteissa niin, että samalla edistetään ilmastoa ja vihreää kasvua ja näitä asioita. Tämä on oppaan tärkeä panos ja myös tärkeä osa tulevaa kohesiopolitiikkaa. Miksi tämä opas on siis olemassa? Tärkeintä on todeta, että älykäs ja kestävä ovat oikeastaan saman kolikon kaksi eri puolta. Niiden on kuljettava käsi kädessä ja meidän on mentävä kohti yhä yhdennetympiä lähestymistapoja. Jos innovaatio pidetään yhtäällä ja vihreä talous toisella, niin ei päästä eteenpäin. Meidän on pyrittävä myös auttamaan hallinnoivia viranomaisia niin, että he voivat integroida nämä kestävän kasvun kasvun näkökohdat tuleviin strategioihinsa. Pyrimme, pyrimme myös rakentamaan siltoja innovoinnin ja kestävyyden välille, ja tästä tulee hyötyä työpaikoille ja työpaikkojen työmahdollisuuksien lisääntymiselle. Tämä on käytännönläheinen opas. Se tarjoaa todella konkreettisia ohjeita alueille, jotka ovat nyt pohtimassa tulevia operatiivisia ohjelmiaan se tarjoaa myös hyviä ajatuksia, joita on jo täytäntöön pantu. Tämä ei ole mitään ihmeellistä rakettitiedettä, vaan se osoittaa, mitä, mistä puhumme. Se, mistä puhumme, on jo todellisuutta useilla alueilla. Ja näitä hyviä käytäntöjä voitaisiin toteuttaa muuallakin, muillakin alueilla. Oppaan sisällössä sitten kerrotaan, kuinka voidaan yhdistää älykäs ja kestävä kasvu, minkälaisia askeleita tarvitaan, mitä olisi kehitettävää alueellisella tasolla, kun innovaatiostrategioita suunnitellaan. On hyvin tärkeää korostaa julkisten vir- viranomaisten rooli erityisesti paikallisilla ja alueellisilla tasolla ja myös tärkeimpien sidosryhmien merkitystä innovaatio- ja tutkimusta ja strategioiden laatimisessa. Olemme valinneet kolme tärkeintä aluetta, ekoinnovaatiot, ekosysteemit ja biotalous sekä kestävä energia. Meidän mielestämme nämä ovat kolme tärkeää tapaa päästä eteenpäin vihreän talouden edistämisessä. Ja kuten sanoin, meillä on 18 hyvää käytäntöä tässä oppaassa. Niistä niitä ehdotetaan mahdollisina viitoituksena tulevaisuuteen ja annetaan ohjeita viranomaisille näiden hyvien käytäntöjen kautta. Sitten nämä avainviestit oppaassa. Ensinnäkin eh, on todella järkevää yhdistää älykäs ja kestävä kasvu. Kaikki esimerkkimme ja myös akateminen työ osoittaa, että kun innovaatio sidotaan ekoinnovaatioon, se luo lisää työpaikkoja näinä kriisin aikoina, kun alueella pidetään talouden kasvuun, niin tämä ei ole mitenkään ylellisyyttä, kun pyritään innovaatio ja älykäs kestävyys yhdistämään. Innovaatiostrategioissa on, on todella muistettava tämä yhteys. Yhä enemmän pyritään siihen, että innovaation kautta pyritään niin radikaaleihin ja mullistaviinkin innovaatioihin, joilla Eurooppa ja tietyt alueet todella pääsevät tekemään maailman tason innovaatioita. Alueilla on kriittinen rooli, koska ne ovat usein avainasemassa, kun pyritään kehittämään näitä innovaatioalan toimijoita – Olemme myös sitä mieltä, että jokainen alue voi hyödyntää omaa tilannettaan ja löytää omat vahvuutensa. Tämä todella liittyy paikallisiin olosuhteisiin. Tämä ei ole mitään yhden koon politiikkaa. Esimerkiksi energiapolitiikassa joillakin alueilla on selkeästi kapasiteettia tehdä uudistuvia energialähteitä koskevia innovointeja ja toisilla alueilla taas on enemmän vahvuuksia biotaloudessa. Ja nämä, tämä on seikka, joka, jota korostetaan oppaassa. Tämä liittyy myös kriittiseen ensimmäiseen vaiheeseen. Oppaassa me olemme havainneet, että toimijoiden on ensin analysoitava kunnolla, missä, mistä tilanteesta lähdetään, millaisia voimavaroja löytyy, millaisia heikkouksia, esteitä, mahdollisuuksia alueelta löytää löydetään, mitä, mikä tietyllä alueella on mahdollista, koska eihän voi olla niin, että kaikista Euroopan alueista tulisi jotakin piilauksia yhdessä yössä, vaan on katsottava, mistä lähdetään ja mihin halutaan mennä. Tämä on avainviestimme. On otettava huomioon todella alueen lähtökohdat, kun pyritään innovaatioon ja kestävään kehityksen on myös muistettava tarjonta Ei ainoastaan pyritä käyttämään tukirahoja, vaan on myös muistettava vihreät, julkiset hanget, hankinnat, eh, niin että luodaan markkinoille vihreille tuotteille. On myös hyvin tärkeää, niin kuin olemme nähneet usean kertaan, on tärkeää ottaa mukaan laajasti sidosryhmät – Ja tätä korostetaan kaikissa hyvissä käytännöissä. Tässä puhutaan yliopistoista, jotka, puhuvat, jotka tekevät yhteistyötä paikallisten ja alueisten äh, alueviranomaisten kanssa ja myös kauppakamarit ja toimialakohtaiset virastot tekevät yhteistyötä. Jos halutaan innovoida energian alalla, niin tietenkin on otettava mukaan energiavirasto. Jos taas sitten halutaan luoda metsätalouden tai biotalouden äh, kapasiteettia, niin on otettava mukaan tämän alan äh, sidosryhmät ja virastot. Tän lyhyesti, kuinka tästä eteenpäin näillä kolmalla alalla. Ensinnäkin ekoinnovaatiot. Tämä on todella resurssitehokkuuden ytimessä. Sehän on yksi lippulaivahankkeista. Me pyrimme kehittämään kehämäistä taloutta. Ekoinnovaatioilla voidaan todella vastata näihin haasteisiin. On myös hyvin tärkeää, että ekoinnovaatioita voidaan käyttää myös perinteisillä alueilla, eikä ainoastaan high-tech-alueilla. Esimerkiksi maatalous- ja elintarvikesektorilla tämä on mahdollista, tätäkin korostamme. Vielä tärkeämpää on se, että ekoinnovaatiot edistävät alueiden ja pk-yritysten kilpailukykyä näinä kriisin aikoina tämä on hyvin tervetullutta. Se tuo lisää hyötyä ja työpaikkoja näille alueille, kun ekoinnovaatioon investoidaan. Sitten ekosysteemipalveluista. Oppassa annetaan useita esimerkkejä, kuinka eteenpäin päästäisiin. Hyviä käytäntöjä on olemassa usein ajatellaan, että luonto on ylellisyyttä tai se ei ole ainakaan se paikka, missä innovatiivisi, innovatiivisesti voitaisiin asiaan suhtautua. Nyt on kuitenkin nähty hyvin innovatiivisia lähestymistapoja bioenergian, biopolttoaineiden ja muiden asioiden kohdalla. Euroopassa ilmastonmuutos on, ja veden niukkuus, vesivarojen niukkuus on suuria haasteita. Myös jätehuolto ja kierrätys ovat tärkeitä asioita. Haluaisimme tädä, tässä korostaa biotalouden asemaa. Monilla maaseutualueilla on paljon potentiaalia. Siellä voitaisiin kehittää biotuotteita ja pk-yritykset voisivat löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sitten kestävästä energiasta. Meillähän on Euroopassa 2020 tavoitteet, mutta jos haluamme saavuttaa 2050 tavoitteet, niin siihen tarvitaan innovaatiota uudistuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen. Tämä on todella ratkaiseva tärkeä. Tiedämme, että monien alueiden on aloitettava omasta, oman alueen analyysistä, missä ollaan menossa uudistuvien energialähteiden kapasiteetissa ja myös energiatehokkuuden alalta on varmistettava, että investoinnit menevät sellaisiin hankkeisiin ja ohjelmiin, jotka ovat järkeviä teknisesti ja taloudellisesti, mutta myös sosiaalisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. EUlla on strateginen energiasuunnitelma, joka antaa suuntaa sille, minkä tyyppisiä teknologioita ja energiamuotoja olisi EU-rahoituksella tuettava. Tässä oppaassa teemme selväksi sen, että on erotettava toisestaan tällaiset mainstream-investoinnit uudistuvissa energialähteissä, energiatehokkuudessa, niitä tarvitaan kaikkialla Euroopassa. Ja sitten niistä on erotettava toisestaan innovatiivisemmat investoinnit. Niillä on potentiaalia, innovatiivisia klustereita ja ohjelmia varten alueellisella tasolla. Tämä on hyvin tärkeää. Sitten lopuksi, kuten sanoin, meillä on käytännön esimerkkejä. Otimme sieltä yhden esimerkiksi. Kyseessä on itävaltalainen tapaus, puhtaan teknologian klusteri Styrian alueella, Grazin kaupungissa siellä on viimeisten 7-8 vuoden ajan investoitu Euroopan ja maailman tasoiseen äh, teknologiaklusteriin energia- ja ympäristötekniikan alalla. Mukana ovat olleet koko alueen kaikki tärkeät toimijat, 100, lähes 180 kumppania. Tämä on hyvin vaikuttava. Myös PK-yrityksiä on avattu autettu, autettu aloittamaan toimintaa vielä vaikuttavampaa, kun ajatellaan, minkälaista tut- minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut tällän, tämän puhtaan teknologian klusterin alalla on luotu valtavasti uusia työpaikkoja ja kaksinkertaistettu yritysten määrä. Oma rahoitus on myös merkittävää. Siellä aloitettiin hyvin vähästä ja nyt ollaan yli 40 prosentissa omaa rahoitusta. Joten todella saadaan aikaan kasvua ja työpaikkoja, mutta lisäksi tuetaan ympäristöä ja ollaan kestäviä rahoituksellisesti. Opas on saatavilla internetissä, tässä on linkki ja olemme todella sitä mieltä, että tämä on nyt aivan ensimmäisiä pyrkimyksiä puhua sijoitusryhmillemme ja, ja pyrkiä saamaan heitä liittymään yhteen eri virastojen kautta niin, että ne voisivat mahdollisimman hyvin hyödyntää tätä mahdollisuutta, joka liittyy älykkääseen erikoistumiseen kestävän ja älykkään kasvun puolesta. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Onko täällä kysyttävää? Niin, itse haluaisin ehkä tiedustella, että missä määrin voitte kertoa meille? Koska me tiedämme, että aluepääosasto auttaa myös alueita valmistautumaan tulevaisuuteen nimenomaan tällä älykkään erikoistumisen saralla. Ovatko alueet kiinnostuneita? Voisitteko kertoa tästä? Miten tämä prosessi kehittyy? Miltä tämä uusi politiikka näyttää? We have set up uh, this, this platform on region. Me olemme perustaneet tämän uh, foorumin. Tässä on satoja alueita. Meillä on uh, vert- valiovertailua, meillä on asiantuntijoita, jotka työskentelevät alueilla, jotka auttavat hyödyntämään tämän valmisteluajan niin, että varmistetaan se, että sitten kun nämä strategiat kansalliset tai alueelliset strategiat jätetään, ne ovat laadukkaita ja hyvin suunniteltuja niin, että todella tuloksia saadaan aikaan osittain kohesiopolitiikan kautta. Joten kyllä meillä on hyvää, erittäin hyvä palautettu saatu alueelta ja alueethan kyllä ovat pyytäneet paljon opastusta ja siksi olemme laatineet tämän asiakirjan. Tämä on yksi oppaista sarjassamme. Meillä on yliopistoille, Tarkoitettu PaaS-laajakaista opettajista. Tiedämme, että tämä on hyvin monimutkainen juttu ja monet alueet aloittavat aivan nollasta näissä asioissa ja siksi me olemme laatineet oppaan niin, että voisimme auttaa näitä alueita menemään yksityiskohtiin ja laatimaan laadukkaita ohjelmia. Tämä on siis yksi lisäpanos jo olemassa olevan sarjaan Meillä on erilaisia mm, mm, työpajaa, mm, työskentelyä ja muuta tuki, tukea, jota komissio antaa jäsenvaltioille ja alueille. Myös jäsenvaltiot auttavat toisiaan tässä, tässä vertailuharjoituksessa, joten tämä on kyllä hyvin myönteinen kaiken kaikkiaan. Yes, I, I had the question because not all of us are... Minulla oli kysymys, kun siis eivät kaikki tunne organisaatiokaavaa region pääosastolla. Siis mikä se nyt oli, DG Regio Urban. Eli kysymykseni, voitteko selittää? Paperissa lukee, että olette tiimijohtaja kestävälle kasvulle. Teidän esityksenne suuntautuu kovasti kestävään kasvuun, mikä ei ole kaikki älykkäästä erikoistumisesta. Onko eri yksikköjä, ryhmiä? Miten se kokonaisuudessaan toimii tämä erikoistuva, älykäs erikoistuminen? As I said, smart specialization, I would say it's... Uh... Niin tästä älykkäästä erikoistumisesta, se on ikään kuin sateenvarjo tässä. Ja meillä on sateenvarjo opas yksiköltämme IPTSn avulla Seviljasta. Meillä on siis tukea tiedemieheltä ja henkilöitä, jotka ovat tähän perehtyneitä ja kuten sanoin, meillä on myös tällaisia toimialakohtaisia oppaita koskien laajakaistaa tai yliopistojen verkottumista kasvun eteen. Nämä kaikki kuuluvat tähän yleiseen lähestymistapaan. Meillä on tällaisia alueellisia innovaatiostrategioita, jotka ovat horisontaalisia, ja siksi on tiedettävä, mitä voidaan tehdä, mihin on innovoitava, mihin suuntaan olisi mentävä. Tämä opas keskittyy vihreään talouteen. Sitten on muita oppaita, jotka keskittyvät muihin näkökohtiin, kuten sanoin, todella yliopistojen roolia ja laajakaista ja niin edelleen. Tämä on todella yksi rakennuspala suurempaa hanketta. Kun katson toimien kattavuutta, niin voitko sanoa, älykkäät kaupungit yksi osatekijä, se on oikeastaan de energian pääosasto. Onko teillä mitään sen kanssa tekemistä? Because we work uh, daily with, uh, with DG Energy. Koska työskentelemme energiapääosaston kanssa näiden älykkäiden kaupunkien parissa ja matalahiilitalouden parissa, niin tämä löytyy muun muassa tästä älykkäät kaupungit aloitteesta tai muista kaupunkisuunnitelmasta – niin tässä on kysymys siitä, että meillä on tällainen myönteinen puitteista, jossa käytetään kohesiopolitiikan rahoitusta näiden suunnitelmien mukaisesti. Eli kaikki tapahtuu oppaan mukaisesti. Siinä yhdistetään kestävä ja älykäs, varsinkin kestävä kaupunkikehitys. Viktor Bostinaru. Thank you, thank you, Madam Chair. One question in all of regulation. Kaikissa asetuksissa, yleisasetuksessa, rahastokohtaisissa asetuksissa, kaikissa pakonomaisesti mitataan hallinnollista ja toimielin eh, kapasiteettia. Se on osa sitä, että parannetaan näitä kapasiteetteja uusien politiikkojen kehittämiseen, uutta lähestymistapaa aluepolitiikkaan. Mitä aluepolitiikan pääosasto DGRG voi tehdä, että alueet sinällään parantaisivat osaamistaan, tietojaan ja kykyjään toteuttaa uutta aluepolitiikkaa. Sillä tavalla, kuten juuri äsken mainitsitte, tämä on olen, olennaista. Jos tämä on vain asiantuntijoille, niin se on liian pientä. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, niin ymmärsin, että Täällä Rova Hamsakin lähtee paikalta. Haluaisin vielä kysyä teiltä, kun mainitsitte tämän suuren epäsymmetrian varojen suhteen tuolla lippulaiva-aloitteessa ja sitten taas varon olemassaolo muualla, niin mikä vaara siinä on, että että tästä ei tule todellista tavoitetta, koska se ei heijastu asetuksessa. Mikä teidän mielestänne tämä tavoite on? Niin mm, uskoakseni eh, itse tämä kumppanuussopimus jokaisessa jäsenvaltiossa voi auttaa tässä suhteessa, sillä tässä jäsenvaltiolla on tehtävänä käydä läpi rakennerahastot ja katsoa pidemmälle kuin ne. Ja tässä tapauksessa niiden tulisi tarkastella myös muita kysymyksiä, kuten esimerkiksi Horizon ja muut. Tämä on yksi tekijä. Ja toinen tekijä on, ovat ne, jotka tekevät näitä lipulevaloitteita aloitteita tiekartastoja varten. Minusta meidän ei tulisi kirjoittaa jokaista lippulevaloitetta jokaisen asetuksen. Sillä ei ole mitään merkitystä, vaan todellisuudessa eri toimijoiden välinen yhteistyö on tärkeää. Jäsenvaltioiden täytyy varmistautua, tai siis komission ja jäsenvaltioiden parlamentin täytyy varmistautua siitä, että rakennerahastoja käytetään sitä varten, että toteutetaan Eurooppa 2020. Parasta on ottaa se tässä sopimuksiin ja pohtia niitä ja katsoa sitä, että Tämä on se, mitä parlamentin ja komission täytyy tarkastella. Mitä tapahtuu tiekartastossa? Teidän vastauksenne sitten siihen tähän kysymykseen. point on... Olemme täysin samaa mieltä siitä, että tietoosaaminen ja kapasiteetit ovat ratkaisevassa asemassa ja juuri sen vuoksi olemme tehneet tämän oppaan ja olemme organisoineet jo tusinoittain tapahtumia melkein kaikissa pääkaupungeissa ja muissa paikoissa, jossa tiedon osaamisen kehittämistä saadaan vietyä alueille ja jäsenvaltioihin. 102 aluetta on tähän platformiin rekisteröitynyt, niin se siis toimii käytännössäkin se ei ole pelkkää teoriaa. Ensi viikolla meillä on Strasbourgissa tällainen vertaisarviointi tapahtuma, yli 20 aluetta sinne kokoontuu joka keskustelemaan innovaatiostrategiaa luonnoksistaan, ja se todellakin osoittaa, että tästä etukäteisehdoista ja asetuksesta haluamme siirtyä siihen, että saadaan operationaalisia ratkaisuja aikaan, koska se on monimutkaista uutta, kuten sanottiin, ja täytyy antaa apua ja varmistaa myös, että organisaatiot, ihmiset, joilla on tietoa, auttavat toisiaan, koska myös voidaan nähdä, että paljon tietoa kentällä on. Ja sen valtiossa tiedetään usein, miten hoitaa hommat. Pointti on se, että tehdään yhteistyötä, jaetaan tietoja kohesiopolitiikan kautta ja työ on siinä meneillään, mutta kuten sanoin, niin reaktiot ovat olleet positiiviset ja yhä useammat asiantuntijat, alueet ja sidosryhmät tulevat mukaan ja haluavat osan tästä ja saada aikaan kentällä äh, tuloksia seuraavalla ohjelmointikaudella. Thank you. I understand we can move to the... Kiitoksia. Käsittääkseni voimme siirtyä nyt seuraavaan esitykseen. Marko Strillingin esitys Bankwatch-verkostosta. Hän kertoo meille yhteistä strategiasta mm, puitteistosta. Olkaa hyvä. Much, Madam Chair. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää. Kiitoksia mahdollisuudesta esitellä näkemyksemme yhteisestä strategiakehyksestä. Juuri kun tämä väline, joka potentiaalisesti on tehty kurmaan umpeen nämä erot, jotka on mainittu ensimmäisessä ehdotuksessa. lippuleva 2020 strategiaa, asetukset, kumppanussopimukset, suuntaviivat, jos sopii, niin kolme minuuttia huomiosta ennen kuin aloitan alustukseni. Että näytän teille tämän eräänlaisen tunnuslaulumme, jota laulamme paremmasta rahan käytöstä ja rahastoista. Toivottavasti se pääsette samaan äänilajiin kanssa tänään. not, you will have to sing yourself. Teidän täytyy laulaa itse. It worked when we, when we tested it. Testausvaiheessa vielä toimi. Thank you very much. I hope you all could tune in. Kiitos. Toivottavasti kaikki pääsivät äänilajiin ja näkivät tämän. No mitä tässä nyt nähtiin? No todellakin pienessä mittakaavassa. Jos euroja käytetään hyvän, niin, hyvin, niin sillä on paljon potentiaalia saada säästöjä, luoda työpaikkoja, parantaa resurssitehokkuutta. Mutta kuten mainittiin, niin kaikki tämä tapahtuu pienessä mittakaavassa sopusoinnussa 2020 tavoitteiden kanssa, lippulaiva-aloitteiden kanssa. Ja meidän mielestämme yhteinen strategiakehys, niin kuin komissio on sitä nyt muuttanut, siihen on liitetty liite yhteisen, yhteisen säännöksen yhteistä säännöistä. Sen pitäisi antaa strategiselle kehykselle ohjausta lisäyksenä sääntöihin, jotta saadaan rakennettua yhteys Eurooppa 2020-strategiaa ja lippulevaloitteisiin. Minulla pitäisi olla kalvotkin, jotka ovat tulossa. kaksikymmentä ilmastotavoitteet ovat varmaankin ilmeisin ja parhaiten tunnettu Eurooppa 2020 tavoitteet, mutta tässä yhteydessä haluaisin mainita myös tehokkuuden lippulave, joka on mainittu, ja sen lisäksi EUlla on 2020 biodiversiteettistrategia, jolla pyritään 2020 mennessä estämään luonnon monimuotoisuuden katoaminen. Biodiversiteetti, sen suojelu, resurssitehokkuus, niiden pitäisi olla osa toimintaa ja toimialaa ja soveltamisalaa. Kuten mainitsin, tällä hetkellä strategiat, asetukset ovat hyvät saamaan tavoitettua 2020 tavoitteet ja lippulaiva-aloitteiden tavoitteet, mutta näemme, että tätä ei vielä hyödynnetä laajemmalti ja laajemmassa mittakaavassa. Mielestämme yhteinen strategiakehys on hyvin tärkeä asiakirja, jotta voidaan kuroa eroa umpeen eurooppalaisten strategioiden, aloitteiden ja tavoitteiden välillä ja operationaalisten ohjelmien ja kumppanuussopimusten välillä. Ja tästä syystä on tärkeää, että yhteisten säännösten asetuksessa on liite, jotta sille saadaan asianmukaista painoa niin, että se sopii molemmille parlamentille ja neuvostolle. Mikä on yleistavoite ja toiminta? Koordinointi, yhteensopivuus, johdonmukaisuus eri välineissä, kun ajatellaan 2020-strategiaa ja lippulevaloitteita, niin että rahoitetaan ilmastotavoitteet, se tulee ilmeiseksi. Ja tässä on toinen tärkeä pointti, se, että valtavirtaistetaan kestävää kehitystä, idea siitä, että horisontaaliset periaatteet artikloissa 7 ja 8 yhteisten säännösten asetuksessa ovat operationalisoitu. Tiedämme, että monille viranomaisille on vaikea ymmärtää, että mitä käytännössä tarkoittaa valtavirtaista kestävää kehitystä, ottaa se osaksi kaikkia politiikan aloja. Ja tässä strateginen, yhteinen strategiakehys antaa hyvin tarkat ajatukset siitä, mihin suuntaan ohjelmoinnissa pitäisi suuntautua ja sillä, sen vuoksi sillä on hyvä potentiaali johtaa kumppanussopimusten ja operationaalisten ohjelmien suunnittelua. Yksityiskohtaisessa mielessä käynyt läpi nopeasti tiettyjä sektoreita, jotta voidaan valaista esimerkiksi liikenteen osalta, että yhtenä strategiakehys edellyttää priorisointia, rankinglistoja liikenneprojekteille – niin sen mukaan, mikä niiden panos on kestävään, kestävyyteen, liikkuvuuteen ja tärkeää myöskin kasvihuonekaasupäästöjen päästöjen vähentämiseen. Terve valkea kirja liikenteestä, että meillä on 60 prosentin vähennystavoite päästöllä Se on hyvin tärkeä. Siinä tarvitaan investointeja, niiden lisäämistä. Täytyy tulla soimeen kanssa, sen kanssa, että tavarat ja ihmiset vaativat suurempaa liikkuvuutta ja samaan aikaan pitäisi vähentää päästöjä. Toinen tärkeä osatekijä yhteisessä strategiakehyksessä, kuten mainittiin aiemminkin, juuri se ajatus, että kestävän kehityksen pitäisi olla kourin tuntuvampaa, kun puhutaan hankkeiden valinnasta, operationaalisten ohjelmien suunnittelusta – ja yksi näkökulma tässä hyvin selkeästi myös se, että valitaan resurssitehokkaimmat vaihtoehdot, jotka ovat markkinoilla saatavilla, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus. Yksi tapa siinä on vielä välttää investointeja, joilla on huono vaikutus ilmastoon, ympäristöön, resurssitehokkuuden mielessä ja pitkällä aikavälillä ajateltuna Otetaan mukaan elinkaarianalyysit, laskelmat siinä, kun hahmotellaan projekteja. Ja pohjalla eh, edistetään vihreitä hankintoja, vihreitä julkisia hankintoja, jotta julkisilla julkiset varat voivat olla liikkeelle paneva, vie, liikkeelle paneva voima resurssitehokkuudessa. Jätehuollossa sitten jätehierarkia on tärkeä. Eurooppalainen ympäristölainsäädännön polku, EU-rahoja ja varoja pitäisi sen mukaan käyttää siihen, että vähennetään, käytetään uudelleen, vältetään, jätettä kierrätetään – meidän mielestämme ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja vaikutusten lieventäminen pitäisi myöskin olla osa, osa koko ohjelmointisykliä. Tärkeää on myös se, että 20 prosenttia budjetista korva merkitään ilmastonmuutoksen torjumiseen, käytetään ilmastotoimiin. Tästä pitäisi tulla näkyvä ja ilmeinen myös asia. Mutta sitten pysykrynä pohjalla on tiettyjä komission ehdottamia avaintoimia. Lista ei ole kuitenkaan kattava. Se antaa kuitenkin hyvän kuvan siitä, mihin suuntaan tulevaisuudessa ohjelmien kanssa mennään ja kumppanuussopimuksessa pitäisi mennä. Eli nyt johtopäätöksenä se, että nyt on jo kerääntynyt kokemuksia EU-rahastoista, jotka tukevat hankkeita, jotka tukevat lippulaiva aloitteita, joilla pyritään 2020 tavoitteiden saavuttamiseen. Strategisuus siis voi olla tärkeä väline antamaan jäsenvaltioille hallinta, hallintoviranomaisille strategista ohjausta ja ohjeistusta siitä, miten ohjelmat ja kumppanuussopimukset voisivat olla muotoiltuja ja miten niitä pitäisi muotoilla, jotta ne olisivat selkeästi johdonmukaisia yleisten eurooppalaisten tavoitteiden kanssa. Kiitoksia huomiosta. Uh, thank you. I, I would like to open the floor also for questions or comments. No niin, ja nyt voitte esittää kysymyksiä tai kommentteja, jollei. Sitten esitän itse kysymyksen. Asetuksessahan meillä on kumppanuussopimus. Ja kaikki, jotka puhuvat kumppanuussopimuksesta, puhuvat myös siitä sen nimeä ei ole kuitenkaan täysin päätetty miksi sanotaan contract eikä agreement, sopiiko se tähän jotenkin paremmin? Koska me pyrimme mm, etsimään parasta mahdollista sanamuotoa tälle asiakirjalle. Sen suhteen, mikä on hallituksen ja kumppaneiden välinen sopimus. Siis miksi käytetään sana agreement eikä sana contract? Not, um, because uh, indeed I was, um... Pahoittelen. Käytin tässä neuvoston kieltä ja niiden, heidän sanamuotoa, mutta todellakin kumppanuussopimus. Sillä pitäisi olla suuri paino. Siinä pitäisi olla laatua, joka menee pidemmälle kuin nykyiset kansalliset strategiset puite ohjelmat, sen pitäisi olla enemmän kuin ohjeistusdokumentti. Siinä pitäisi olla suorituskehyksen elementtejä. Haluaisimme nähdä siellä tavoitteita, rahoitusallokointia. Jos kysytte näin, niin ehkäpä haluaisin korjata itseäni ja puhua termillä partnership contracts tässä yhteydessä. Agreement and you gave me... Niin, Toivon, että perusteista sana agreement eikä contract. Ja toinen kysymykseni koskee sitä, että edustatte yhtä niistä elimistä, joista tulee kumppani tähän sopimukseen tulevaisuudessa. Kysymykseni on, että millä tavalla arvioidaan toimielin kapasiteettia tai valmiutta toimia, varsinkin kautta Euroopan ja uusissa jäsenvaltioissa, että voidaan katsoa, että näistä tulee täysin painoisia kumppaneita. Ovatko nämä kriteerit valmiita vai pitääkö niitä vielä työstää kovasti? Jotta voidaan saada aikaiseksi vaikutusvaltaa kysyneen vastuun puolella. Programming started in C Todella, kuten tiedättekin, niin ohjelmointi alkoi, kollegani ovat mukana prosessissa. He ovat mukana työryhmissä, jotka on eri opille perustettu jäsenvaltiossa. Ne menevät eri tahtiin. Kansalaisjärjestöjen kapasiteetti siis siinä on kolikko, jossa on kaksi puolta. Toisaalta nähdään vielä esteitä sille, että todellakin tuottavasti voitaisiin lähteä ohjelmointiprosessiin. Toinen puoli on tietysti se, että jossain vaiheessa se, mitä nyt nähdään tässä, tällä ohjelmointikaudella, niin valvontakomitoilla on paljon materiaalia käytävänä läpi, ja vaikka kollegat ovatkin nyt työstäneet tai tehneet työtä sen kanssa 17 vuotta, niin tässä on resurssi- ja kapasiteettiasioita kansalaisjärjestöjen osalta, ja eli molemmat näkökannat on otettava huomioon. Vastuumielessä olen sitä mieltä, että jossain vaiheessa kansalaisjärjestöt ovat ongelmien aiheuttajien asemassa sellaiseksi ne nähdään. Me emme ansaitse tätä mielestäni, emmekä sitä halua olla. Se, mitä organisaationi on tehnyt viime kuukausina, he ovat tehneet kenttätyötä, tehneet tutkimuksia juuri niistä osatekijöistä, tavoitteista, kansallisista tavoitteista, rahoitustarpeista eri alueilla, tehneet, työstäneet indikaattoreita, yhteys paikallisyhteisöihin, kenttään, että ollaan ympäristönäyttämällä ja se voi todellakin tarjota lisää tietoa ja resursseja, joka saattaisi olla ohjelmointiprosessissa hyödyksi, kun otetaan huomioon, että, tai edellyttäen, että tämä yhteys on mahdollinen questions, uh, then... Jos muuta kysyttävää ei ole, niin voimme siirtyä seuraavaan puhujaan. Innovaation yksi suurimmista edustajista. Tampereen alueen Esa Halme on paikalla. Ja hän on ollut inspiraationa, kun puhutaan innovoinnista minulle pitkään. On kovin ilahduttavaa, että olette paikalla ja teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, I try to be... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja ja hyvät naisten herrat. Pyrin lähestymään asiaa hyvin pragmaattisesti ja toteamaan, että tarkastelemme näitä asia, asioita alueelliselta taustalta. Puhun omasta alueestani, joka kattaa noin puolen miljoonaa ihmistä – 6,6 prosenttia BKTstä käytetään tutkimus- ja kehitystyöhön ja meillä on aika vahva innovaatiopolitiikka. Itse asiassa puolitoista kertainen verrattuna pääkaupunkiseutuun. Meillä on suuria rakennemuutoksia käynnissä, eli pyrimme pureutumaan siihen, mitä tavalla voitaisiin saada aikaiseksi uusi menestystarina tuolla alueella. Isäni opetti muutama kymmen vuotta sitten, että hyvin suunniteltu on miltei kokonaan tekemättä. Ja nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa 2020 ehdotus on paras tavoitteiden asetus EU-politiikassa tähän mennessä. Eli pohja on erittäin tyydyttävä. Meillä on siis hyvä suunnitelma, että se voidaan täytäntöönpanna hyvin. Ja tietysti ongelmia saattaa syntyä näissä yksityiskohdissa, joten meidän täytyy valvoa niitä tarkkaan. Oh, how you go forward. This one, yeah. First, uh, everything happens somewhere. And uh, that means that whether it's a company... Kaikki tapahtuu jossain. Onpa kysymys sitten julkista toiminnasta, toimijasta tai yliopistosta, sillä on verkosto yleensä samalla alueella, riippumatta siitä, miten paljon se on verkostoitunut muualla maailmassa. Suurin osa uusista ajatuksista yhdistyy tähän lähimpään verkostoon ja se tapa, jolla olemme suhtautuneet uuteen rahoituskauteen on se, että olemme pyrkineet katsomaan sitä, millä tavalla voimme asettaa tavoitteet niin, että ne sopivat 2020 strategiaan, mutta ovat myös hyvin alueellisten toimijoiden saatavilla. Siitä syystä olemme aina olleet sellaisen lähestymistavan kannalta, että mitä selkeämmät tavoitteet, sitä joustavammat välineet, niin tällä olemme pyrkineet eteenpäin menemään Euroopan tasolla. Vaikka budjettia nyt vielä ei ole hyväksytty, niin luvut ovat kuitenkin valtavia. Alue- ja paikallistasolla itse asiassa merkitsee sitä, että voimme tehdä muutamia muutoksia vuositavoitteiden suhteen. Jos alueellisesti meillä on puoli miljoonaa henkilöä, niin miljoonasta kymmenen, kymmenen miljoonaa ihmistä tarvitaan, jos halutaan todellisia muutoksia saada aikaiseksi ja saada todellista politiikkaa aikaiseksi. Siitä syystä alueellisesti meidän täytyy tulkita kaikkia näitä asiakirjoja. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla me voimme tarjota hyötyä näille tavoitteille parhaiten. Meidän täytyy siis tukea eri tahoja, olla yhteisrahoittamassa ja olla osa tätä ostoketjua niissä tavoitteissa, joita haluamme saada aikaiseksi. Ja kun pyritään ratkaisemaan näitä erilaisia mahdollisuuksia, ei ongelmia, niin ylisääntelyn vaara on aika suuri. Sillä jos ratkaistaan tällainen mahdollisuus ongelmanratkaisu verrattuna ongelmanratkaisu, tiedetään milloin ongelma on ratkaistu, mutta kun näihin tavoitteisiin pyritään, tiedetään, että ollaan oikealla tiellä, mutta jos on erittäin tiukat asetukset, niin joustavuus ja innovointi on silloin aika vaikea saavuttaa. Tämä on yksi niistä asioista, joita johtajamme pyrkii katsomaan, miten voidaan luoda semmoinen järjestelmä, jolla voidaan todentaa se, että järjestelmämme toimivat. Ja tässä tutkimuksesta on puhuttukin jo kansallisesta politiikasta, alueesta politiikasta. Tavoitteenamme useimmiten on se, että kansallinen politiikka on perinteisempää ja konservatiivisempaa kuin alueelliset aloitteet Eli sopimusvalmistelussa olkaa hyvä, että säilyttäkää tällainen avoimuus, että se sitten saa mennä eteenpäin. Täällä edellinen puhuja Fichter aikaisemmin totesi, että on tärkeää innovointipolitiikassa, että teknologiaorientoituneisuus ei ole pelkästään tärkeää. Voidaan saada aikaiseksi myös matalateknologiatuotteita ja palveluita, ja muuttaa näitä rakenteita. Ne eivät välttämättä aina tule mieleen silloin, kun pyritään eteenpäin. In our program preparation that uh... Ohjelman valmistelussamme olemme asettaneet ensisijalle sen, että ainoa mitta sen suhteen, onko Eurooppa 2020 tavoite päässyt liittyy, on se, että pääseekö Eurooppa niillä markkinoilla, joissa se vielä ei ole riittävän vahvaa. Alueellisella mittakaavalla mitattuna voidaan myös katsoa sitä, että voimmeko käyttää EU-resursseja yritystemme ja yliopistojen auttamiseksi, jotta nämä voivat menestyksellisesti avautua kansainväliselle kilpailulle. Ja voimmeko viedä muutosta eteenpäin niin, että ne selviävät ilman tukea. Siitä syystä sanomme, että raha ei ole riittävästi. Ei ole riittävää se, että noudatetaan kaikkia sääntöjä. Meidän täytyy keskittyä. Meillä täytyy olla korkeamman tason tavoitteet, ovatpa ne sitten mitä hyvänsä. En tiedäkään itse sitä tarkkaan. ohjelmatavoitteet, kestävyyden, yhteiskunnallisen vastuun ja teknologisen johtavuuden kohdalla ovat erittäin tärkeitä. Emme saa mennä pelkästään matalapalkka puolelle, vaan hyvin maksetulle puolelle myöskin. Ja pyritään löytämään siellä näitä älykkäitä ratkaisuja ja korkea lisäarvoa. Olemme olleet sitä mieltä, että muutoksia saataisiin aikaiseksi jatkossa meillä täytyy olla innovatiivisia järjestelmiä. Minä nimittelen vain tätä postilaatikkopolitiikasta, että odotellaan tällaista hakemusta saapuvaksi, niin se ei ole riittävää. Meillä täytyy olla verkosto, joka rohkaisee toimijoita tekemään yhteisiä ohjelmia tällaisen ehdotuksen ratkaisemiseksi. Lopuksi minulla on pieni esimerkki, jota ette ehkä kykene lukemaan hyvin, mutta tässä terveysbioklusterissa teknologiset yliopistot, lääketiede ja biotieteet ovat yhdistyneet ja keskittyneet erittäin yksityiskohtaisen alan. Ensimmäiset kolme vuotta kului siihen, että katsottiin mihin halutaan mennä ja toiset kolme pieniin hankkeisiin, pionerivaiheeseen ja toteutettavuusvaiheeseen. Ja edellisiltä puhujilta olemme kuulleet, että että tämä voi kilpailla kolmen huippuyliopiston kanssa Yhdysvalloissa, jotka ovat aiemmin olleet huipulla yksin. Jos arvioidaan yhtä yksittäistä hanketta ja katsotaan, onko se ollut menestystarina, niin vastausta siihen ei saa, koska hanke on vain vaihe tuossa järjestelmän rakentamista. Järjestelmä täytyy itse arvioida ja katsoa sitä, mihin halutaan päästä ja luoda, mitä halutaan luoda. eli analyysi sen suhteen ei sinänsä ole riittävää, vaan me tarvitsemme laajempi pohjasta arviointia. Tässä on oikeastaan kaikki tästä pragmaattiselta puolelta. Thank you very much. I, uh, don't know if anybody would like... Kiitoksia. En tiedä, onko joku esittää kysymyksiä, kommentoida. Ei. Maria, kyllä. Muchas gracias, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja ja suuret kiitokset tästä esityksestä. Pidän tätä hyvin stimuloivana. Todella tämä innovaation tarve ja verkoston tuon tär- tärkeä. Minä olen jo aika kauan ollut yliopistomaailmasta kaukana, mutta on totta, että seuraan edelleen näitä huippuosaamisen tutkimuksia, joita joissakin yliopistossa tehdään, erityisesti Madridissa, Madridin autonomisessa yliopistossa. Oli hauska kuulla, että todellakin havaitaan, että tutkijat eivät tarvitse apua, tukia, siis jatkaaksaan tutkimuksia. Tämän yhdistetään uutiseen, joka julkaistiin muutama päivä sitten viime viikolla Siinä oli kolme espanjalaista tutkijaa Massachusettsin teknologisesta instituutista. Heille myönnettiin palkinto. Se oli ikään kuin robotti, joka teki erityishoitoja vakavia sairauksia varten. Tästä tämä palkinto siis myönnettiin. Minua, minun huomioni kiinnitti erityisesti se, kuinka vähän resursseja yritykset kohdistavat pienten tutkijoiden tukemiseksi. En tiedä, onko tällaista tutkijoiden verkostoa olemassa Euroopan tasolla. Kun yksi yliopisto aloittaa tietyn tutkimusprosessin, voisiko olla mahdollista jatkaa tätä niin, että, rah- että varoja käytettäisiin jotenkin tehokkaammin. Tänä päivänä on mahdollisuus olla yhteydessä verkon kautta, niin kuin näemme näistä eri operaatioista, kun esimerkiksi potilas on yhdessä paikassa ja, ja sitten muualta eri asiantuntijat verkkojen kautta yhdistyvät tähän operaation. Kun ajatellaan tutkijoiden verkostoja Euroopassa, niin voin taata, että Espanjan tutkijoiden laatu on korkea kriisin aikoina olisi tärkeää, että, että niukat julkiset varat tuottaisivat haluttuja tuloksia. Kiitoksia. Yes, thank you. Uh, as you see or may see in the slide. Kiitos, kuten ehkä näette kuvassa, joka oli aika pieni. On pidetty yllä hyvin tärkeä ero rakennerahojen välillä ja rakennusvaiheen välillä. Ja tieteelliset ohjelmat ovat sitten ne, jotka itse asiassa tukevat tutkimusta. Koska täytyy rakentaa niin, että tietysti rakennevaihe, rakennevaihe rahoitetaan. Ja, mutta mitä sitten näistä verkostoista? Voisin kuvitella, että jos teidän yliopistonne toimii niillä alueilla, niin heillä on jo kontakteja. Koska akatemia tai 250 tieteentekijää, niin varmasti ovat yhteydessä, jos googlaa operaattori, niin löytää monien yliopistojen verkostoja, vaikka olisikin nuori kaupunki. Mutta pääviestini se, että kun luodaan uusia yhteyksiä, epätavanomaisia yhteyksiä. Saadaan sinne tarpeeksi voimaa, tuetaan rakennevaihetta, luodaan kontaktiareenaa ja areena itsessään pystyy rahoittamaan tiedettä ja markkinarahoitustakin tulee ja en ole sektorilla asiantuntija, joten en voi kommentoida syvällisesti Espanjan oloja, mutta voisin kuvitella, että kontaktit kyllä ovat jo olemassa. What is the role of, of local authorities? In... Eli mikä on paikallisviranomaisten rooli systeemin rakentamisessa, verkostoitumisessa näillä valtateillä, jotka vievät meitä innovaatioita kohti? Sanoisin, että kolme roolia. Täytyy rakentaa alustoja, että saadaan toimijat, jotka eivät yleensä tapaa toisiaan, saadaan yhteen. Eli alkuvaihe tässä on se, että tarvitaan yliopiston ulkopuolista apua, jotta saadaan tekninen yliopisto ja biotieteet, lääketieteet löytämään toisensa ja löytämään välineet, että miten siellä voidaan rakennustyö aloittaa, eli alustojen rakentaminen. Toinen on sitten se, että alueella täytyy olla tarpeeksi perinteitä ja innovointimetodeja, tietoa. Täytyy siis olla kehityskeskuksissa, läänen hallituksissa täytyy olla asiantuntijoita, jotka pystyvät auttamaan toimijoita, jotka ovat aiemmin ole olleet tällaisessa ristiin äh, lannoittuvassa prosessissa, että miten se hanskataan. Ja tietysti jossain vaiheessa täytyy ottaa riskiä, kun vielä kukaan muu ei ole valmis uskomaan, että tätä sektoria kannattaa tutkia. Nämä roolit ovat sellaiset, joissa alueellinen toimija on joustava. Jos olisi kysytty kansalliselta tasolta, että olisiko hyvä sektori kyseessä, että akatemia ei tutki luita, vaan jotain muita soluja, niin ei olisi ollut vastausta. Miten saadaan ihmiset sellaiselle erännälle yhteen, jos se löydetään tarpeeksi ihmisiä, jotka uskovat muutokseen? Tietysti meidän roolilla sitten miettiä, onko se jotain sellaista, jota alokehitys vaatii, mutta sitten meidän emme usko, että julkinen sektori löytää menestystarinat. Meidän täytyy kysyä toimijoilta itseltään, kenellä olisi ideoita että on vähän hullukin mieleltään ottaa pieniä riskejä, analysoi askel askeleelta. Nämä kolme roolia mielestäni uusia avauksia. Näissä voi olla olennainen rooli. Ja jos tarkastellaan rakennerahastoja ja sitten tulevaa horisonttia, rakennerahastot voivat rakentaa yhteisön sille tasolle, että sillä on kapasiteettia mennä horisonttiin ja ottamaan käyttöön kansainvälisiä rahoitusvälineitä. Alkuvaiheen pelaaja. tekemään uusia avauksia. Challenge you on one thing because... No, vielä haluaisin todeta, että tänä päivänä olemme sitä mieltä, toisin kuin muutama kymmenen vuotta sitten, että keksitään hyvä idea, toteutetaan se. Nyt käyttää erilaisia järjestelmiä. Mutta sitten te sanoitte, että itse asiassa hanke on osa järjestelmän rakennusta. Eli ensin ei ole järjestelmää ja sitten sanotaan, miten järjestelmä on rakennettu ja kuka innovoi. Nyt asia hoidetaan toisin. Tämä on myös haastavampaa ja vaikeampaa, koska täytyy lisätä hankkeita tilanteessa, jossa järjestelmä välttämättä vielä ei ole olemassa. Millä tavalla tuollainen haaste hoidetaan? Kuten hyvin tiedätte, tällaisia areenoja meillä on. On platformeja, meillä on niitä, joilla on uudet ideat. He voivat siellä sitten mennä testaamaan. Ja myöskin aluekehityksessä on innovaatiopolitiikkalinja, jossa yritetään löytää ne, jotka ovat edistyneempiä saadakseen platformit soveltuviksi itselleen. Yritän varoittaa omia ihmisinä koko ajan, että suuri riski innovoinneista politiikassa on standardidoida, standardidoida se. Täytyy pystyä rakentamaan innovaatioareena, räätälöidä se niille toimijoille, jotka ovat halukkaita testaamaan uusia ideoitaan. Eli areenan täytyy olla joustava, avoimet innovaatioplatformit ovat sen vuoksi niin tärkeitä. Ei ole vielä standardiratkaisuja onneksi, koska se on aina, äh, ajattapa olla erilainen. En voi nyt syvällisemmin valitettavasti vastata, mutta näin yritämme lähestyä asiaa. Meillä on muutama muu sektori, josta uskomme, että, että jos ne yhdistetään Sitten perustetaan asiantuntijaryhmä, joka yrittää ensin löytää tien, miten he voivat innovoida areenaa itseään ja rakentaa sitä poluksi. Ja yrittää löytää rahoitusta polun ensimmäisille askeleille. Sitten he voivat näyttää, että he pystyvät hoitamaan suurempia hankkeita ja saamaan rahoitusta heidän omalta erikoistuneelta sektoriltaan ja sektorilleen. Kiitoksia. Nyt siirrytään toiselle Pohjolan, Pohjolan alueelle Westerbotteniin. Ja siellä annankin puheenvuoron seuraavaksi Erik Bergqvistillä. Thank you, Madam Chair, and thank you for the kind invitation and the possibility to come here. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tilaisuudesta päästä tänne puhumaan siitä, miten kohesio kanssa toimimme. Joten jos aloitetaan yleisestä ja paikallisen maan tasoa kohti mennään 10 minuutin aikana. Maailmasta näemme, että asiat liittyvät toisiinsa ja asiat tapahtuvat yhä nopeammin. Voidaan myös nähdä, että EU-tasolla olemme paljon enemmän yhteyksissä toisiimme. Ruotsihan nyt on ollut 17 vuotta jäsen. Voidaan nähdä suuria eroja siinä, miten tehdään yhteistyötä Euroopassa – muiden alueiden kanssa. Voidaan myös nähdä, että tämä muutokset paikallisella ja alueellisella tasolla. Esitän muutamia esimerkkejä. Näytän myös teille, miten kohesio on vaikuttanut meihin ja myös mitä me teemme kohesion hyväksi. Kaikki, mitä tapahtuu, tapahtuu paikallisesti. Ja meihin tietysti vaikuttaa se, mistä me tulemme ja missä me elämme. Muutama kuva ja sana Länsi-Pohjan alueesta, joka on aika lailla Euroopan pohjoisosa. 250 000 asukasta, Belgia isompi alue, pinta-ala. Siitä tulee esille tarve olla fiksu ja erikoistua. Siinä on sekä riskiä että mahdollisuuksia. Ja tietysti yksi asia on viestinnän tarve ja laajakaistan tarve. Okay, I need that click. Uh, we are also a region very rich. Olemme myös hyvin, meillä on paljon mineraaleja, kupparesinkkiä, Jopa kultaa metsää, tärkein resurssi. Se on tietysti resurssit Meillä on paljon resursseja alueella. 40 000 alueen neljännes miljoonaa asukkaista on äh, opiskelijoita. Meillä on paljon myös uusiutuvia energialähteitä, kuten tuulta, vesivoimaa ja bioenergiaa. se, mihin kohesio johtaa ja mistä ei joskus keskustellakaan, se on tällaista hiljaista tietoa. Ja kun näitä alkaa löytää näitä juttuja, niin ne ovat aika ilmeisiä. Mitä me nyt voidaan sitten vertailla ennen ja jälkeen EUn? Koska kaikki asiat kestävät pitkään. Ei voi olla kärsimätön, jos haluaa nähdä kohesion tulokset. Nyt jos katsotaan pitkän aikaa taaksepäin, niin oppimismahdollisuudet. Se, että meillä on ohjelmat, meillä on kohesiopolitiikka, meillä on rakennerahasto, sosiaalirahasto, on kaikki mahdollisuudet tehdä yhteistyötä ja myöskin resurssit tehdä yhteistyötä on tehnyt meidät paljon yhteistyökykyisemmiksi. Ehkäpä tärkein asia kohesiopolitiikasta eh, on juuri tämä asia, että nyt teemme enemmän yhteistyötä naapureiden kanssa, myös muiden maiden kanssa. Joten oppimismahdollisuudet ja myös ajatusten, ideoiden leviäminen verkostoissa on tärkeää. Alueelle, jossa on niin paljon ihmisiä, kriittinen massa on aina ongelma, mutta voimme nähdä, että miten sitä kriittistä massaa voidaan myös luoda yliopistojen välille ja eri alueiden ja paikallistasojen välille alueella, mutta myös eri alueiden osien välillä Euroopassa. Rahoitusallokaatio on tietysti tärkeä asia, kun ollaan alueella, joka on 600 kilometriä pääkaupunkialueelta kaukana, niin rahoitusallokaatio on tärkeä, miten EU voi siinä auttaa sekä rahoittamisessa, mutta myös niin, että luodaan mahdollisuuksia ja levitetään ideoita siitä, että miten rahoitusta saadaan. Ja kaikki se, mitä tässä teemme, kun yhteisiä ongelmia pyritään ratkaisemaan, niin luomme näitä alustoja, joilla voidaan kehittää ja ratkaista asioita, joita voidaan käyttää sitten muillakin alueilla. Ja tästä luodaan rakenteita tulevaisuutta varten kohesiossa. Näillä kaikilla kolmella tasolla teemme makrotasolla, NUTS-luokittelujen tasolla ja paikallis- ja aluetasolla. Ja olemme luoneet organisaatioita tähän toimintaan alueellisella tasolla – Meillä on aluestrategiat ja voimme nähdä, että prioriteetit ja lippulaivat EU 2020 ovat asioita, joiden jo nähdään ja ne vaikuttavat meidän kehitykseemme, joten alueelliset strategiat rakentuvat EU 2020 prioriteeteille, koska ne ovat jo meidänkin prioriteettejamme. Eli tässä nähdään hyvin yhteys sen välillä, mitä me teemme ja mitä EUn tasolla tapahtuu. NSPA. Verkostossa teemme työtä, siis se ovat harvan asutut alueet Pohjoismaiden pohjoisosissa. Löydämme uusia yhteistyön tapoja, löydämme uusia ratkaisuja, miten asioita voidaan ratkaista yhdessä. Tässä myös halutaan lisätä tietoa EU-sta Pohjois-Euroopassa, mutta myöskin lisätä tietoa meistä muissa osissa Eurooppaa. Ja tämä on siis makroalueellista yhteistyötä. Sitä on myös Ruotsissa, Eurooppa Forum. Se koskee yli 50 prosenttia Ruotsin pinta-alasta, mutta 10 prosenttia väestöstä ja on nähty menestystarinoita, kun puhutaan siitä, että miten EU-kysymyksistä keskustellaan, mutta myöskin, että voidaan nähdä, katsoa, että miten voidaan EU-rahoitusta yhdessä äh, hoitaa paremmin ja mitä merkitsee se, että kehitämme itseään paremmin toimivaksi alueeksi. Itämeri-strategia, Itämeri-ohjelma ovat myötä asioita, joissa olemme aktiivisia kaikilla näillä tasoilla. Ja kaikilla näillä, kaikissa näissä verkostoissa. NUTS 2 on myös tämä rakennerahastojen taso, josta olemme saaneet mahdollisuuden tehdä yhteistyötä naapureidemme kanssa tällä alueella, koska se on suurempi kuin alueet, ja nyt voidaan katsoa, miten voidaan yhdessä kehittää asioita paljon paremmin kuin aiemmin voimme. Ja sitten hankkeet ja esimerkit tästä yhteistyöstä, jotka ovat auttaneet meitä osallistumaan kohesioon. Yksi asia, joka tästä nähdään, kyse on viestinnästä, lippulaivoista. Käydään läpi melkein kaikki lippulaivat. Ja jos ei ole toimivia viestintäyhteyksiä, niin ne ei oikeastaan voi osallistua eikä voi kehittyä niin kuin haluaisi. Ja meille tietysti viestintä ihmisten välillä on tärkeää. Olemme käyttäneet, jos puhutaan digitaalisesta toimintaohjelmasta, olemme käyttäneet sitä jo 10-15 vuotta. Yli 60 miljoonaa euroa on käytetty siihen, että kehitetään laajakaistaverkkoa alueellamme. Ja nyt meillä on yksi parhaista verkoista Euroopassa laajakaistassa, mikä on tietysti keskeistä, jos halutaan tehdä muita asioita alueella jolla on pitkät etäisyydet ihmisten välillä. Tämän myötä olemme myös pystyneet kehittämään, ja siitä on tullut esille myös tarve, kun on harvaan asuttu alue, etäisyydet ovat pitkät, niin tietysti täytyy kehittää kaukoratkaisuja, sähköistä terveydenhoitoa ja muita tällaisia. Ne riippuvat laajakaistasta. Tässä on pointti, jonka haluaisin esittää. Kun me kehitämme esimerkiksi sähköisiä sähköisen terveydenhuollon ratkaisuja, koska meillä on pitkät etäisyydet, niin kyse on todellakin saatavuudesta. Ja meillä saatavuus on etäisyyttä, mutta Brysselissä kyse voisi olla ruuhkat tai mieltään osoittavat maitotilalliset. New Yorkissa voi olla toimimaton metro, eli saavutettavuus voidaan mitata monin, monin tavoin. Kun kehitetään ratkaisuja sähköiselle terveydenhuollolle, joka toimii harvaan asutulla alueella, niin jotkut kokemukset, ehkä kaikkia kokemuksia voidaan käyttää te- tekemään siitä vieläkin tehokkaampi, vieläkin suuremmissa kaupungeissa, koska kai, aina kyse on saavut, saavutettavuudesta. Ehkä menemme tarpeen ensin, mutta se voi myös saada Euroopan ja maailmankin tehokkaammaksi, ja että voidaan käyttää resursseja tehokkaammin. Meillä on luonnonvaroja, joiden kehittämiseen olemme käyttäneet EU-varoja, miten biomassaa voidaan käyttää, jota voidaan saada biokaasua, biopolttoaineita sekä viilentämiseen että lämmittämiseen. Ehkäpä muualla Euroopassa viilentäminen on enemmän tarpeen kuin lämmittäminen, mutta meidän tapauksessa useimmiten se on lämmittäminen. Voidaan nyt sitten tarkastella, miten näitä Puutteita me voidaan kehittää, jotka eivät välttämättä ole puutteita. Eli näitä servereitä rakentavat suuret IT-yhtiöt, koska meillä on paljon energiaa ja viileyttä. Ei se hyödytä pelkästään meidän aluettamme, koska siitä saadaan aikaan kehitystä, joka hyödyttää koko EUta. Eli kun käytetään meidän mahdollisuuksiamme, voimme luoda mahdollisuuksia muuallekin Eurooppaan jos puhutaan Facebookista tai sähköisestä terveydenhuollosta, kuten mainitsin, ja niin myös voidaan nähdä, että meillä on paljon, paljon tilaa, paljon kylmää. Jos haluaa testata autoa, mennään pohjoisosiin Ruotsissa, Suomessa. Silloin voimme kehittää autoja, jotka myöskin saavat Euroopan autoteollisuuden toimimaan paremmin. Meillä on prosessiteollisuutta, jotka käsittelevät mineraaleja, tällaisia. IT-projekti on ollut hyvin tärkeä työpaikkojen luomisessa. Tämä projekti on levitetty muuallekin Eurooppaan, koska samat ongelmat ja haasteet on sielläkin. Samat mahdollisuudet myös. Kun puhutaan tällaisista asioista, meillä on paljon metsää ja puuta siellä pohjoisessa Tietysti mietimme, että miten tätä voidaan käyttää. On paljon tutkimusta käynnistä sekä mineraali- että puusektorilla. Yksi asia, mitä voidaan tehdä. 7-8 kerroksisia rakennuksia voidaan rakentaa ihan uusiutuvasta materiaalista, joka on vakaata. Siihen menee vähän resursseja, että tätä voidaan käyttää muuallakin Euroopassa, kehittää koko EUta ja itse asiassa koko maailmaa. Se, mitä kehitetään paikallisesti erityisolosuhteista, voi useimmiten tulla käytetyksi muuallakin Euroopassa, joten aina voidaan oppia toisiltamme. Uh-huh. going the wrong way now? Or... Okay there. So, when we build Europe. Niinpä, kun rakennamme Eurooppaa, meidän täytyy sitä rakentaa ja rakentaa sitä yhdessä, koska jos on Euroopan osia, jotka menevät eri suuntiin, niin ei ole Eurooppaa tai Euroopan unionia, joka olisi kestävä. Se, mitä tästä nyt nähdään, on, että kohesio, rahoitus, yhteistyö, ajatusten levittäminen, meidän mahdollisuuksimme käyttäminen, oppiminen muilta yhteistyössä, yhteistyön luominen on antanut meille parempia mahdollisuuksia kehittyä. Ja myös Euroopalla on parempia mahdollisuuksia kehittyä. Mutta voidaan myös nähdä, että miten meidän ideamme, meidän löydöksemme yrityksemme, tuotteemme saavat käyttöä muualla Euroopassa, niin että voidaan luoda parempaa Eurooppaa myös muilla alueilla ja maissa. No Eurooppa 2020 strategiasta sitten olemme myös nähneet, että mikä tilanne meidän alueellamme on sen suhteen nykyään ja missä Euroopan halutaan olevan tässä suhteessa jollakin alueella. Mielestäni tämä on hyvä viitearvo, koska sitten voidaan nähdä, että nyt on, tämä on nykytilanne, ja voidaan koko ajan mitata, että miten me pärjäämme 2020-strategian suhteen ja miten me voimme osallistua koko tähän työhön, jossa luodaan Euroopasta parempaa paikkaa kansalaisille. Mutta lopulta tästä voidaan nähdä, että useimmat asiat, joita teemme, ovat eräänlaisia lippulaiva-alueita ja voidaan myös nähdä, että miten kohesio on saanut aikaan tuloksia alueella, meidän naapurialueilla. Jos kohesiota ei olisi EU-ssa, niin mielestäni meidän täytyy siis keksiä. Kiitos. Thank you very much indeed for your interesting interpretation. I'd like Kiitoksia tästä mielenkiintoista tulkinnasta. Onko kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Okay. Once again, thank you very much. Vielä kerran kiitoksia kovasti. Ja sitten siirrymme päivän esitystä viimeiseen kohtaan. Alueelliset strategiat Euroopan unionin teollisuusalueille. Jens, olepa hyvä. Danke, Herr Präsident. Kiitos puhemies. Meillä kaikilla on varmaan raskas päivä takana. Sen vuoksi en nyt koettele kollegoiden kärsivällisyyttä liikaa. Varmaan olemme nähneet, että kai ne valtiot, kun ajatellaan ensimmäistä finanssikriisiä, niin ne valtiot ovat perinneet paremmin, jotka voivat sanoa, että niillä on toimiva teollisuun, teollinen pohja käytössä. Kriisi on vieläkin painottanut sitä, että mikä suuri merkitys Euroopan taloudelle ja Euroopan sosiaaliselle mallille on toimivalla teollisella pohjalla ja sen vuoksi on tärkeää sitä kehittää edelleen. Siihen on kaksi strategista lähestymistapaa EUn sisällä. Toinen on teollis ne teollisuuspoliittiset aloitteet, joita sitten myös komissio, komissio on meille ehdottanut ja esitellyt. Ne ovat ne sisällölliset puitteet. Sitten alueelliset puitteet täytyy olla tietysti aluekehitysrahasto Euroopassa. Ja oma-aloitteen mietinnössäni ottaisin kerrannasti esille sen, että miten aluekehitysrahastoa voitaisiin käyttää parhaiten hoitamaan teollisuuden rakennemuutosta teollistuneilla alueilla Euroopan unionissa. Uskon, että nämä kaksi lähestymistapaa, molemmat, teollisuuspolitiikka toisaalta, rakennemuutos toisaalta, huolehtivat siitä, että kilpailukyky säilyy tällaisilla alueilla – että minun mielestäni täytyy tutkia, että miten talouden pohjaa teollisuusalueella, ennen kaikkea vanhoilla teollisuusalueilla, voidaan löytää ikään kuin uudelleen, mitä kykyjä tarvitaan työvoimaan, mitä esteitä on, mihin täytyy investoida vanhoilla teollisuusalueilla – Ja sitten toivoisin, että voisin tutkia, että mitä välineitä on käytössä, jotta näihin äh, haasteisiin voidaan vastata. Eli mitä rahoitustarpeita tai mitä rahoitusvälineitä on käytössä rakennerahastoista, jotta voidaan sitten lopulta tutkia, että mitä vaikutuksia asialla on alueille EU:ssa, mitä, mikä yhteys on äh, kaupunkiulottuvuuteen EU:ssa, aluepolitiikka ja kernaasti tutkisin tätä esimerkkien pohjalta. Ruur, Manchester, Lille ja Liesin alue olen valinnut tähän, että tutkisin, että mitä prosesseja tässä sitten on tullut esille näiden mainitseminen asioiden yhteydessä. Tässä voidaan siis löytää välineitä ja tutkia, että miten niitä täytyy kehittää näiden alueiden kehittämiseen erityisesti ja mitä EU:ssa vielä on, joilla voidaan vastata rakennemuutoksen haasteisiin, joita näillä alueilla, jotkut niitä ovat haasteita jo hoitaneetkin, jotkut paremmin, jotkut huonommin mitä läksyjä täytyy oppia aluepolitiikasta ja olisin iloinen, jos kollegoilta tulisi tukea ja että saisin tähän vielä heiltä herätteitä ja kannusteita. Thank you very much indeed, Jens. Is there any question? Kiitoksia kovasti, Jens. Onko kysyttävää kommentteja? Ei näytä olevan tässä vaiheessa. Haluaisin näin päättää kokouksemme. Toivotan teille erittäin hyvää iltaa. Nähdään maanantaina 17. joulukuuta.